kanssa. Puolan viranomaiset ovat pyytäneet, että parlamentin jäsenen Jace Kurskin parlamentaarinen koskettamuus poistetaan artiklan 6 kohdan 2 mukaan. Tämä pyyntö on toimitettu oikeudellisten asioiden valiokuntaan. Oikeudellisten asioiden valiokunta 21. tammikuuta on tarkistettu.